collègues, si les bien marché, euh, niin, hyvät kollegat, nyt jatkamme kokousta. Olen pahoillani, että olemme hieman myöhässä. Meille tulee kiire, mutta meillä on nyt ensimmäinen käsittely valmistelija Sergio Coferatin lausunnosta kohta 22 kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset kausityötä varten. Me olemme tässä yhdessä Liben kanssa toimineet. Toimimme siis tiivissä yhteistyössä näiden kahden valiokunnan puheenjohtajan puheenjohtajien päätöksellä. Herra Koferaatti, saatte välittömästi puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Kuten tiedätte, ja kuten tämänkin aamun keskustelussa vaadittiin, niin tavoitteena on organisoida maahanmuuttopolitiikkaa niin, että otetaan huomioon kaikki nämä eri kohdat, joista komission ehdotuksia tehnyt. Tarkoitus on luoda hyödyllisemmät säännöt yhdelle hyvin tärkeälle työmarkkinoiden osa-alueelle ja kysehän on kausityöntekijöistä. Täytyy luoda selkeästi määritellyt ehdot ja kunnianhimoiset ehdot niin, että voidaan tunnustaa kaikki heidän oikeutensa ja näin ollen tämän lausunnon sisältö koskee näitä sääntöjä ja säännöt ovat samoja kuin joita sovelletaan kaikkiin eurooppalaisiin työntekijöihin. Kiitän Libe-valiokunnan kollegoita, erityisesti Rösja, joka tänä aamuna täällä puhui ja kuunteli myös minun huomioitani olemme tehneet todella tiiviissä yhteistyössä tässä työtä ja se on ollut todella käytännöllistä myös tulevaisuutta ajatellen. Tärkeimmät asiat liittyvät esimerkiksi soveltamisympäristöön. On eräänlaisia järjestelmiä tai säädöksiä annettu, jotka ovat olleet liian joustavia. Ja näin sitten tietyt työntekijät ovat jääneet suojelun ulkopuolelle. Ja kausityöstä on tämän takia liian usein, kausityön, kausityötä on liian usein vaivannut sosiaalinen polkumyynti, mikä johtuu yritysten välisestä kilpailusta. Ensinnäkin täytyy määritellä, mitä kausityö todella tarkoittaa. Sitten täytyy määritellä soveltamisala ja meidän mielestämme olisi hyödyllistä laatia yleinen määritelmä siitä, mitä kausityö on ja niin, että myös selkeästi määritellään soveltamisala. Näiden säädösten tai säännösten pitäisi koskea maataloustyötä, puutarhaviljelyä sekä matkailua. Mahdollisesti voitaisiin lisätä tähän joitakin muita aloja kansallisella tasolla. Joten työmarkkina osapuolten täytyy ehdottomasti osallistua lainsäädännön laatimiseen. Siitä tulisi sitova vaatimus. Tähän on ehdotettu kuutta kuukautta oleskeluajaksi. Sitten on vielä materiaaliset ehdot, työolojen tasa-arvoisuus, samasta samalla työllä pitää olla samat ehdot. Puhun samoista yhtäläisistä ehdoista, koska työhön liittyy työaika, palkka, tietyt tunnustetut työoikeudet ja myöskin työehtoneuvottelut, työehtosopimusneuvottelut. Ei voida ihan täytyy tarkalleen, ei voida tarkalleen määritellä, mitä tässä nyt työehtosopimusneuvotteluilla tarkoitetaan, koska nämä neuvottelut ovat hyvin erilaisia eri jäsenvaltioissa. Siihen täytyy jättää joustoa. Nyt kun joku tietty kolmannen maiden kansalainen saapuu EUn alueelle tietyksi ajaksi töihin ja palaa sitten omaan maahansa. No tämähän on tavoitteenakin, jotta voidaan välttää sen, että EU-hun jää ihmisiä, jotka alun perin ovat tulleet tänne töihin ja sitten jäävät oleskeluajan työ, työnteon jälkeen oleskelemaan ja mahdollisesti alkavat tehdä laitonta työtä. Näin ollen pitäisi siis määritellä ehdot, jotta tällaisille henkilöille, no tietysti liikkuvuus, työskentelypaikan ja lähtöpaikan välillä on tärkeää, mutta erityisesti täytyy olla eh, täytyy varmistaa se, että näillä työntekijöillä on kunnianarvoiset asumisolot, kunnollinen majoitus. Materiaalisten ehtojen tai olojen tasavertaisuus on hyvin tärkeää ja tässä erityisen tärkeä osa on asumisolojen tasavertaisuus. Täytyy tätä heijastaa myös niihin ihmisiin, jotka jo ovat EUn työmarkkinoilla. On myös kunnianhimoinen tavoite, mutta mielestäni ei ollenkaan mahdoton toteuttaa, että puhutaan tällaisesta siirtymäkaudesta tai siirtymäajasta – Äh, niihin, jotka rekisteröityvät, äh, verrat, ja ne, jotka rekisteröityvät, jotka jo ovat EUn alueella niin, että he pääsevät eroon laittomuudesta. Ehkä kausityön kautta voitaisiin antaa äh, mahdollisuus tällaisille henkilöille, jotka ovat laittomasti tällä hetkellä alueella, niin ehkä he voisivat näin päästä takaisin laillisiin oloihin niin sanotusti. He pääsivät tilanteeseen Tästä muun muassa on live-valiokunnan kanssa keskusteltu. Lisäksi pitää varmistaa todellinen suojelu, sosiaalinen suojelu. Täytyy yrittää estää laitonta työntekoa. Ja tässä on eräänlainen, eräänlaista kaksinaismoraalia tai päällekkäisyyksiä on. Jos ei enää haluta varmistaa tiettyjä oloja kausityöntekijälle, koska se tulee halvemmaksi, niin siitä aiheutuu ongelmia. Ja myös maahantuloehtoihin täytyy kiinnittää huomiota ja täytyy myös tarkastaa tai valvoa sitä, miten yritykset tässä toimivat. Minä erityisesti tässä viittaan kansalaisuuteen, kansalaisuuskysymykseen. Ja on asioita, jotka liittyvät tiukemmin palkkoihin ja yleisiin työehtoihin ja oloihin. Esimerkiksi se, että sovelletaan joko paikallisella tasolla tai kansallisesti sovittuja työehtosopimuksia. Tämän työmarkkina, työmarkkinoiden osa-alueen sääntelyssä pitää mennä vieläkin pidemmälle. Tämä on hyvin tärkeää, koska historiallisesti tällä kausityössä on ollut paljon pimeää työtä, ja kun puhutaan kausityöstä, niin on yksinkertaistettava. Useinhan käytetään esimerkkinä omasta maastani hyvin surullista esimerkkitapausta. Ja tämä on hyvin tärkeää näille henkilöille ja siksi tarvitaan työmarkkinoiden sisäisiä oikeuksia ja ne on varmistettava jotta kilpailukin olisi sitä kautta reilua. Laiton työnteko hankaloittaa myös yritysten välisiä suhteita ja näin ollen näihin kaikkiin argumentteihin, joita tänä aamuna kuultiin, on hyvin tärkeää kiinnittää erityishuomiota jonkinlainen yleiskehys, kokonaiskehys vaatii tarkkaa koordinointia ja meidän täytyy käydä keskenämme keskustelua siitä, mitkä ovat tekstissä ensisijaisia tavoitteita sitten, kun valiokunnassa lopullinen äänestys toimitetaan. Kiitos. Kiitos oikein paljon tästä esittelystä. Tämä on hyvin tärkeä lausunto meidän valiokunnallemme. Annan puheenvuoron paikalla olevalle kansalaisvapauksien valiokunnan esittelijälle Claude Moraes. Thank you, Chair. And, um... Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja, rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä, rouva puheenjohtaja ja edustaja Konferaattia erinomaisesta yhteistyöstä viime päivien aikana. Tiedän toki entisenä valiokunnan jäsenenä, että tämä yhdistelmän lupadirektiivi, kausityöntekijöitä koskeva direktiivi ja kolmaskin direktiivi, niin niillä on työmarkkinaulottuvuus. Artikla 50 on toki olemassa, mutta valiokuntien täytyy näiden direktiivien osalta tehdä tiivistä yhteistyötä. En nyt halua lähteä toistamaan konferaatin huomioita, mutta toteaisin vain jotain niistä alueista, joiden suhteen meillä on yhteinen toimivalta – ja yksi toi, jo, ala, joka kuuluu vain ainoastaan live-valiokunnalle. Me hyväksyimme komission ehdotuksen, jonka mukaan jäsenvaltiot päättävät näistä määristä ja toissijaisuusperiaatetta tässä siis sovelletaan ja jäsenvaltiot voivat suorittaa näitä työmarkkinatestejä ennen hyväksyntää, jotta voidaan varmistaa, että kansallisten työntekijöiden kautta nämä tarpeet voidaan katettua. Ja tämä oli tärkeä asia live-valiokunnalle. Ja tiedän, että se on myös teille tärkeä kysymys. Ja mitä tulee yhteisiin toimivaltakysymyksiin, niin lisäyksenä konferaatin huomioihin toteaisin, että tämä alakohtainen ulottuvuus on keskeisellä sijalla ja me sovimme siitä, että maanviljely ja matkailu ovat ne keskeisimmät alat, jotka liittyvät tähän yhteiseen toimivaltaan. Ja näiden lisäksi työmarkkinaosapuolten suostumuksella voidaan uusia aloja ottaa tähän mukaan. Jäsenvaltiot päättävät, muuta työmarkkinaosapuolten pitäisi hyväksyä laajennettu soveltamisala. Ongelmia aiheutti tämä asumiskysymys, majoituskysymys. Niin kuin kollega Konferaati totesi, niin kausityöntekijöiden hyväksikäyttö on yksi hankala kysymys ja tämä direktiivi voi tarjota todellista lisäarvoa. Ja me löysimme määritelmän riittävälle elin olosuhteille ja myöskin siihen liittyen, mitä tarkoitetaan työkausityöntekijöiden hyväksikäytöllä. Mahdolliset kustannukset maksaa työnantaja ja myöskin viisumi- ja matkakustannuksista vastaavat työnantajat. Tämän lisäksi me vahvistimme tätä valvonta- ja tarkastusulottuvuutta ja lisäksi otimme mukaan maininnan, jossa viitataan näihin kausityöntekijöiden esittämiin kanteluihin. Me olemme siis tyytyväisiä tähän teidän lähestymistapaanne. En puhu nyt tästä asiasta sen kummempaa tästä, mutta ehkä vielä sen verran, että yhteistyö on toiminut mallikkaasti ja voin sanoa, että kyllä nyt jos koskaan artiklaa 50 voidaan käyttää kausityöntekijän direktiivihän on todellakin se jos mikä, niin työmarkkinapoliittinen direktiivi, joten sen pitäisi toimia ja suurella mielenkiinnolla jää nyt odottamaan tämän valiokunnan näkemyksiä. Ja kollega Konferaatihan viittasi että tänä aamuna myöskin Libe-valiokunnan esittämiin kommentteihin. Olen tyytyväinen, että sain esittää oman näkemykseni. Kiitos. Ähm, Kiitos. Hyvä, että artikla 50 henkeä todella aiotaan noudattaa. Sitten Schroeder. Niin, haluaisin sanoa, että meidän ryhmämme kannan tulee esittämään Jean, mutta haluaisin kuitenkin esittää kysymyksen esittelijälle. Nimittäin te sanotte, että haluatte, että valitaan sektoreita, joita tämä direktiivi koskisi. Mitä sen tapahtuu kausityöntekijöille, jotka käytännössä tulevat kausityöntekijöinä maahan, mutta eivät kuulu näille sektoreille, saavatko he vähemmän sosiaalisia oikeuksia, koska tässä lisätään sosiaalisia oikeuksia. Eikö tässä silloin synny erottelua siinä, mitä tapahtuu sosiaalisten oikeuksien osalta? Tämä olisi minusta tärkeä kysymys. Valmistelija, ehdotan, että vastaatte lopussa Jean Lambert ensin ja sitten Marian Hawking. Thank you very much. Kiitos. Olen meidän varjoesittelijämme tässä on Emilia Turun, joka välttämättä voi olla tänään tällä iltapäivällä. Hän on pyytänyt minua esittämään muutaman sanan hänen puolestaan. Yleisesti ottaen pidämme arvossa esittelijän äh, lähestymistapavaliokunnassa valiokunnassa ja yhtäläinen kohtelu on tietysti hyvin tärkeä kysymys. Toisaalta olemme tietoisia, että tämä direktiivi ei ratkaise kaikkia ongelmia, joita kausityöntekijöillä on, koska monet mm, joita on eniten riistetty, ovat olleet EUn kansalaisia, jotka ovat työskennelleet miksi toisessa jäsenvaltiossa. Tämä auttaa korostamaan sitä, miten tärkeä esitys on, eh, joka komissio on tehnyt ja jota esittelijä on vahvistanut, ja mitä tulee valvontaan tämän puitteissa ja vastuuseen, joka jäsenvaltioilla ja vastuullisilla viranomaisilla on näissä jäsenvaltioissa sen varmistamiseksi, että mitä lainsäädäntöä onkin, se pannaan kunnolla toimeen. Meillä voi olla direktiivi, joka kattaa yhtäläisen kohtelun, mutta sen toimeenpanon täytyy olla voimakasta, jotta se toimii todella tehokkaasti kaikkien kausityöntekijöiden osalta. Joten me myös tuemme sitä, mitä on sanottu siitä, että vahvistetaan valitusmekanismeja – ja oikeutta suojeluun tässä mielessä sekä työntekijöiden osalta että ammattiyhdistyksen tai muiden kolmansien osapuolten osalta, jotka toimivat heidän puolestaan. Ja mahdollisuus liittyä ammattiliittoon, ammattiyhdistykseen, sitä ei välttämättä sano tässä oikeudeksi, mutta pitäisi varmistaa, että se on mahdollista, mikä on hyvin tärkeä asia jäsenvaltioiden kannalta – Ajattelen haavoittuvassa asemassa olevia työntekijöitä. Tämä on hyvin tärkeä kysymys heille. Mitä tulee vaikutusalaan yleisesti ottaen? On kysymyksiä, niin kuin kuulitte, jotka liittyvät sektorikohtaiseen lähestymistapaan. Yleisesti voimme tukea sitä. Ja myös kysymys siitä, että ollaan selkeitä siitä, mitä, mikä työ, työskentelyjakso tässä katetaan, niin että ei synny tällaista ääripäiden äh, venymistä niin, että joku palkataan kausityöntekijänä, kun taas todellisuudessa työnantaja pitää hänet pitempään ilman, että kuitenkaan hän saa samaa asemaa kuin äh, pitkäaikaisessa työsuhteessa oleva kolmannen maan kansalainen. 12 kuukauden äh, periaate, ei kalenterivuosi, tulee tärkeäksi periaatteessa. Yhtäläisen kohtelu on meille hyvin tärkeä kysymys, mitä tulee näihin. And vakiintuneisiin työntekijöihin ja, ja myöskin asumin, asumisolot on tärkeää, että määrittelemme niissä normeja. Tärkeää on, että tätä valvotaan, koska monet näistä työntekijöistä ovat etäisimmillä alueilla työssä, mikä tekee heidät haavoittuvammiksi ja siksi on tärkeää, että majoitus, jota tarjotaan, on asianmukaista. Ja lisäkustannukset, jos katson tässä sitä, että työn työntekijät maksavat viisumeista, työnantajat maksavat viisumeista, on selvää, että nämä kustannukset tulevat palkan lisäksi, että niitä ei vähennetä palkasta. Tämä on asia, jota me tulemme myöskin tarkastelemaan, kun vahvistetaan tätä esitystä. Ja myös eräitä asioita, jotka esitellä on en pyrkii selkeyttämään asioita liittyen siihen, mitkä työehtosopimukset esimerkiksi pätevät, koska se tulee hyvin keskeinen kysymys ja meillä on muutama tarkistus, jolla tätä pyritään vahvistamaan. Meillä siis on tarkistuksia, jotka koskevat tätä asiaa, mutta tällä hetkellä meistä kuitenkin ollaan menossa oikeaan suuntaan. Marian Marjanhakin. Thank you, Madam Chair. Um... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Meidän varjoesittelijämme ei valitettavasti päässyt paikalle, joten hän pyysi edustamaan häntä täällä. Totesin alkuun, että ALDE on tyytyväinen tähän direktiivin luonnokseen. Maahanmuuttovirtojen hallinto on melkoinen haaste tällä hetkellä Euroopan unionissa ja me tarvitsemme yhtenäistä eurooppalaista politiikkaa, vaikkakaan se ei ole mikään helppo tehtävä. Ja kun se on niin arkaluontainen asia, niin silti sitä on käsiteltävä. Tämä kausityöntekijädirektiivi on yksi osa tätä pakettia paketti, paketin osa ja jotain on saatu aikaiseksi. Ja on luc uskoo, että meidän täytyy esittää varaumia tähän koko pakettiin ja keskeisin ongelma hänen mielestään on tämä yhtäläinen kohtelu. Meidän tulee varmistaa, että teksti, joka hyväksytään, tarjoaa yhtäläisen kohtelun kaikille työntekijöille. Meidän täytyy välttyä siltä, että syrjintää pääsee syntymään ja että työntekijät joutuvat ikään kuin luokitelluiksi. Ja kun puhumme kausityöntekijöistä, niin tämä on tietenkin hankala asia, sillä he joutuvat usein hyvin halventaviin e, e, työ- ja elinolosuhteisiin. Ja meidän täytyy varmistaa, että heihin sovelletaan yhtäläisiä määräyksiä kuin paikallisiin työntekijöihin ja että heillä on oikeus myöskin kunnallisiin elinolosuhteisiin. Esittää meidän mielestämme tässä esittelemme ihan oikeaan suuntaan, mutta Lykon sitä mieltä, että toki direktiive vastutetaan hyvinkin laajalti eri jäsenvaltioissa ja jopa parlamentissakin tästä tullaan käymään hyvin kiivasta keskustelua. Ja lopuksi hän haluaisi todeta, että meidän täytyy aina pohtia, että minkälainen lisäarvo tällä tekstillä on. Maahanmuutto paketti tarjoaa eurooppalaisille ja maahanmuuttajille lisäarvoa, mikäli teksti takaa sen, että kaikkia kohdellaan yhtäläisin kriteerein. Kiitoksia. Ei varmaankaan anneta komissiolle puheenvuoro, eikä komissiosta ole pyytänytkään, joten vielä sitten kuuntelemme valmistelijaa. Hän päättää tämän ensimmäisen keskustelun. Grazie, rispondere. Kiitos, vastaan aivan lyhyesti kysymyksiin, joita täällä esitettiin. Kiitän luonnollisesti kaikkia kollegoja siitä, näistä tästä panoksesta. Teemme tätä työtä yhteistyön hengessä ja olen siihen erityisen tyytyväinen. Haluan sanoa, että tavoitteena on saada yhdet yhtenäiset työmerkkinät aikaiseksi, ei niin, että tehdään jonkinlaisia eroja eri työmarkkinoiden osa-alueiden välillä. ei saa olla mitään, tai ei voi olla muita uusia kausityöntekijöitä, jos tätä ei saada aikaiseksi, mutta täytyy voida erityisesti määritellä se, mitä kausityöntekijällä tarkoitetaan. Ja minä ja Claude olemme tästä hyvin paljon keskustelleet ja olemme valinneet mielestäni kaikkein tehokkaimman määritelmän. Eli kyse on sellaisista työntekijöistä, joita tarvitaan tietyn kauden ajan. Ja olemme muistuttaneet eh, näistä eri aloista, eli puutarha, viljely, hedelmän eh, ja vihannesten viljely, yleisesti maatalous sekä matkailu. Nämä ovat ne alat. Ja jos sitten on vielä muitakin aloja, joilla tarvitaan tietyksi määritellyksi ajaksi työntekijöitä, niin silloin on kyse väliaikaisesta työnteosta eikä välttämättä kausityöntekijästä. Ja sitten siihen, mitä Lambert sanoi tästä ajasta. Kuusi kuukautta on sopiva aika kausityötä ajatellen – ei voida perustella pidempää aikautta, vaikka joissakin jäsenvaltioissa kausityön työtä katsotaan pidemmällä aikavälillä tai kausityö kestää pidemmän aikaa. Mutta me haluamme, että tuo aika on kuusi kuukautta ja haluamme olla johdonmukaisia tässä alkuvaiheessa. Maataloustyö liittyy tiukasti vuoden aikoihin ja auringon paisteeseen. Ja joskus on eroja myös eri vuosien välillä. Mutta jos ajatellaan matkailua, niin sehän ei. Matkailu ei seuraa auringon liikkeitä yhden vuoden sisällä, vaan on talvilomailua ja on kesälomailua. Eli nämä ovat ne alat, jotka me olemme tähän mukaan ottaneet. tavoitteena on se, että meillä on jonkinlainen perusta, jolla voimme työmarkkinoita yhdenmukaista. Ja perusajatus on se, että samasta työstä, samaa työtä sääntelevät samat työehdot. Tämä, tätä asiaa on käsitelty hyvin paljon, se on kiinnostanut suuresti, se on arkaluonteinen, vaikkakin eh, mielipideeroja jäsenvaltioiden välillä on. Mutta onneksi hyvin laajalti tätä asiaa pidetään tärkeänä ja uskoisin, että saamme aika ratkaisuja, eh, jotta pääsemme harppaamaan aimo askeleen toivottuun suuntaan ja pääsemme eroon tästä eh, syrjinnästä Luonnollisesti puhumme tästä asiasta jälleen, kun tarkistuksia esitetään ja haluan vielä kerran kiittää teitä kaikkia tästä hengestä, jossa olette tätä työtä tehneet kanssani. No niin, nyt sitten hankalammat asiat. Tarkistusten jättämisen määräaika 20. kesäkuuta. Aikaa on siis todella vähän, mutta näyttää siltä, että kollegat ovat lähteneet vilkkaasti liikkeelle tässä asiassa ja uskon, että kaikki voivat tehokkaasti tämän määräajan puitteissa toimia. Nyt menemme kohtaan 23 parlamentin kanta neuvoston muuttamaan talousarvioesitykseen vuodeksi 2012 kaikki pääluokat. Itse olen tässä lausuntoluonnoksen valmistelijana. Tiedätte, että Lissabonin sopimus on jossain määrin muuttanut toimintatapojamme ja tarkoitus on, tai tavoitteena on yleensä päästä sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä. 2012 budjetin suhteen on käynnissä ollut kolmikantaneuvottelut ja ensi viikon minitäysistunnossa näitä tuloksia käsitellään. Me, meidän kantamme on siis parlamentin vastaus talousarvioesitykseen 2012. Komissio on antanut esityksensä huhtikuun lopulla ja nyt odotamme neuvoston kantaa. Ja meidän täytyy sitten neuvoston kannan perusteella toimia ja esittää omat tarkistusesityksemme. Olen ottanut tähän lausuntoon sisäiset tavoitteet, joita me olemme kolmikantaneuvotteluissakin tuoneet esiin. Ja kun pääsemme konkreettiseen työvaiheeseen, eli vaiheeseen, jossa esitellään konkreettisia lukuja, niin sitten annamme tarkemmat ehdotukset kesän lopulla. Sisällössä en ole siis muuttanut mitään ensisijaisia tavoitteita. Meillähän on yhteinen, yhteiset tavoitteet tässä ja näin ollen ehdotan, että, että, että luette tässä mielessä tämän lausuntoluonnoksen. En usko, että tästä hirvittävästi mitään keskustelua tarvitsee käyttää, mutta jos haluatte käyttää puheenvuoroja, niin totta kai niitä saatte. Rova Harkin. Madam, ähm... Kiitos. Niin. En ole mitään suurempia asioita esille otettavana, mutta, mutta minulla on puheenvuoro, kuitenkin hyvin lyhyt sanainen. Meillä on kaksi kysymystä teille. Olen yhtä mieltä siitä, mitä tässä on paitsi teidän ehdotuksenne uudesta välialueiden kategoriasta ryhmäni on tätä vastaan. Minun kysymykseni kuuluu sitten teille, mikä on lisäarvo, joka on siinä, että esitellään tällaisia välialueita? Siinä oli oikeastaan ainoa kysymys, joka minulla oli. Kiitos. Bien. Euh, chers collègues, c'est une question majeure que vous avez. Niin hyvät kollegat, tämähän on aivan hyvin oleellinen kysymys. Tästä puhuimme jo silloin, kun lausuntoluonnosta käsiteltiin. Minä en halua palata nyt tarkasti tuohon keskusteluun Täl, nyt. Haluaisin, että keskustelemme siitä tarkemmin sitten, kun käsittelemme tarkistuksia. Mielestäni olisi harmi, jos tässä tuhlaisimme komission jäsenen aikaa, kun hän kerran täällä on. Neuvoston asiakirja toimitettaneen pysyvien edustajien kokouksen jälkeen tänne heinäkuussa 29 viikon aikana. Ja tuon neuvoston asiakirjan, siinä siis muutetaan komission esitystä ja tuon asiakirjan perusteella teitä kehotetaan tekemään tarkistuksia. Tarkistuksia voitte esittää 24. elokuuta saakka. Nyt olemme käsitelleet tämän asian ja toivotan tervetulleeksi komission jäsenen Pyydän anteeksi tästä viivästyksestä. Puhuimme kausityöntekijöistä. Kysehän on, kuten tiedätte, melko monimutkaisesta asiasta. Ja haluan antaa teille puheenvuoron ihan pian. Te haluatte varmasti puhua yleisestä työohjelmastanne, mutta mehän me haluamme keskustella kanssan erityisesti eurooppalaisesta ohjausjaksosta ja näistä tärkeistä maakohtaisia uudistussuunnitelmia koskevista suosituksista. Saatte välittömästi puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you much. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On aina ilo olla täällä ja keskustella tärkeistä asioista teidän kanssanne. Toivon, että tosiasia, että joudun hiukan odottamaan ulkopuolella, ei merkitse sitä, että meillä olisi vähemmän aikaa keskusteluun. Minä toivon, että voimme käsitellä asioita yhtä kattavasti keskustelussa kuin aina. Niin, on joitakin pieniä, joitakin tärkeitä ajankohtaisia asioita, joista on keskusteltava. Ensimmäinen, johon, josta alun perin aion keskustella, on komission työohjelma vuodelle 2012. Olemme hyvin varhaisessa vaiheessa, mutta ajattelin, että olisi hyvä esitellä ehdotustani pää suunta jo tässä vaiheessa niin, että voin saada teiltä palautetta ennen kuin laitan esitykset eteenpäin komission jäsenten kollegiolle. Toinen tärkeä asia, jonka rouva puheenjohtajakin mainitsi, ovat ensimmäiset maakohtaiset suositukset, jotka liittyvät Euroopan talouden ohjauskauteen. Niiden tavoitteena on varmistaa talouden talous- ja budjettipolitiikan koordinointi, ja jos sallitte, aloitankin tästä toisesta vaiheesta ja palaan sitten myöhemmin tähän ensimmäiseen asiaan. Nyt on kulunut jo yli vuosi siitä, kun uusi strategia älykkäälle kestävälle kehitykselle EU 2020 strategia hyväksyttiin. Tarkoituksena on edistää Euroopan taloutta ja saadaakaan tuloksia EU 2020 puitteissa tavoitteiden osalta. Komissio hyväksyy 7. kesäkuuta suositukset, joissa käsitellään näitä erityisiä kysymyksiä kunkin jäsenvaltion osalta, nimenomaan niitä, joita pidetään olennaisimpina keskipitkällä tähtäyksellä, jotta voidaan edistää kasvua, kilpailukykyä ja saada aikaan työpaikkoja, ottaen kuitenkin huomioon fiskaalisen tasapainottamisen haasteet huomioon, jotka jäsenvaltiot kohtaavat. Me ennakoimme monissakin mielessä pitkän ja keskitähtäyksen toimia, joilla pyritään edistämään rakenteellisia toimia ennen kaikkea, kun on kysymyksessä kysymys esimerkiksi koulutuksesta. Maakohtaiset suositukset pyrkivät tukemaan jäsenvaltioita siinä, että ne kohtaavat haasteet, joita ne kohtavat, jotka liittyvät talouden tasapainottamiseen ja makrotaloudellisiin uudistuksiin, samoin kuin työmarkkinoiden uudistuksiin. Suositukset perustuvat kahteen oikeusperustaan ensimmäistä kertaa artikloihin 1, 22, 122 ja 148 ja nämä ottaen huomioon näiden integroidun luonteen. On selvää, että haasteet vaihtelevat jäsenvaltioiden välillä. Ne kattavat hyvin laajan kirjon aiheita ja niissä tartutaan kunkin jäsenvaltion yksittäisen jäsenvaltion omaan tilanteeseen. On pieni joukko avain haasteita, kuten esimerkiksi se, että pyritään edistämään työmarkkinoiden osallistumista, eläkejärjestelmiä uudistamaan ja pyritään myöskin tarttumaan rakenteelliseen työttömyyteen vähentämällä työmarkkinoiden segmentoitumista ja pyritään tietysti tarttumaan tietysti myöskin nuorisotyöttömyyteen mukaan luettuna koulutus- ja koulutusjärjestelmien toiminta turvaten sen, että tässä otetaan huomioon myöskin tuottavuus. Kaikki haasteet edellyttävät asianmukaisia poliittisia vastauksia, jotka löytyvät suosituksista. On olemassa selkeä yhteys suositusten ja yleisten poliittisten suositusten välillä, jotka ovat vuotuissa kasvuraporteissa, jotka liittyvät eläkeikään, työ, lastenhoidon lisän, lisän parantamisen osalta, että pyritään keskittymään koulutuksen tuotokseen, työmarkkinoiden tarpeisiin. Kaikki nämä ovat tärkeitä. Mitä tulee työmarkkinoilla osallistumisen lisäämistä, korottamalla eläkeikää, vähentämällä varhaiseläkejärjestelmiä ja lisäämällä lastenhoidon saatavuutta, on avainprioriteetti monissa jäsenvaltioissa keskipitkällä aikavälillä. Tämä on erityisen tärkeää ajatella demografista muutosta, jonka Eurooppa on kohtaamassa. Talouskriisi on lisännyt rakenteellista työttömyyttä ja huonontanut tilannetta heikommassa asemassa olevien ryhmien osalta. Kysymys on taloudellisesta ja sosiaalisesta ongelmasta, johon on tartuttava kiireellisesti. Tässä yhteydessä on elintärkeää, että me parannamme talouden työelämässä muutoksia vähentämällä vero- ja sosiaaliturvamaksujen rasitusta ennen kaikkea alhaisten ja keskitulojen osalta. Meidän täytyy myöskin harjoittaa aktiivista työmarkkinapolitiikkaa ja sitä, että on olemassa ammatillista koulutusta, joka on asianmukaista, joka on suunnattu myöskin heikommassa asemassa oleville. Meidän täytyy tehdä kaikki, mikä voidaan, jotta voidaan parantaa näkymiä nuorisolle vähentämällä nuorisotyöttömyyden tasoa ja koulutuksen keskeyttämistä. Tämä merkitsee sitä, että täytyy uudistaa työsopimuksia silloin, kun se on välttämätöntä ja parantamalla sitä, että pitää parantaa koulutusta, pitää saada aikaan yhteyksiä koulutuksen ja työllisyyden välillä, niin että nuorisolla on todellisia mahdollisuuksia päästä integroitumaan työmarkkinoille. Meidän täytyy varmistaa, että taloudellisen toiminnan vilkastuminen ei hidastu siksi, että ei ole riittävästi työvoimaa, koulutettua työvoimaa ja vaarata kilpailukykyä tätä kautta. Jossakin maissa täytyy muuttaa indeksointijärjestelmiä ja tämä täytyy tapahtua yhteydessä markkinajärjestöihin ja myöskin odottaa tietysti kansallisia käytänteitä. Tästä täytyy löytää tasapaino eri huolenaiheiden välillä ja suosituksen muodon välillä, nimittäin siinä, että on tarvetta talouden tasapainottamiseen ja samaan aikaan tarvetta ottaa huomioon tiettyjen toimien sosiaalinen ulottuvuus. Suositukset, jotka koskevat eläkkeitä, ovat hyvä esimerkki. Pääasiassa ne on pyritty tekemään niin, että pyritään parantamaan julkisen talouden kestävyyttä. Ne ovat kuitenkin olennaisen tärkeitä, erityisesti joissakin jäsenvaltioissa ajatellen sitä, että työvoima tulee pienenemään kooltaan. Saman aikaan niissä pyritään ottamaan huomioon asianmukaisuudesta niiden maiden osalta, joissa on viekkäämpien osalta riski köyhyyden lisääntymisestä, kaikkia vanhempien naisten osalta. Sukupuolikysymyksiä on myös kestelty ennen kaikkea yhteydessä hyvin alhaiseen naisten osallistumiseen työmarkkinoilla. Minä tulen keskustelemaan 7. 7. kesäkuuta paketista jäsenvaltioiden kanssa huomenna EPSKon neuvostossa Luxemburgissa. Hyvä rouva puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, millä on selvää, että 2012 komission työohjelman tulisi keskittyä Eurooppa 2020 lippulaiva-aloitteiden toteuttamiseen. Osana tästä aion käynnistää joukon aloitteita kolmella strategisella alueella. Ensinnäkin seurantana uusille taidoille pätevyydelle työpaikkoille. Työ, työllisyyden alueella haluan edistää työllisyyttä. Tässä on erilaisia paketteja, pyritään edistämään työpaikkojen luomista, parantamaan taitojen hallintaa, uudistamalla Eurest-verkkoa ja luomalla uusi joustoturvallisuustilanne. Joustoturvallisuuden osalta jäsenvaltioiden kesken on sovittavana 2007 ratkaisuja, jotka ovat hyvin tasapainoisia ja ne pysyvät edelleen voimassa, mutta sitä huolimatta meidän täytyy tunnustaa, että on ollut lisääntyvää työttömyyttä, työmarkkinoiden segmentoitumista enemmän ja että olemme kohtaamassa tiukempia budjetteja. Meidän täytyy antaa joustoturvallisuudelle uutta potkua, jotta annetaan paremmin joustavuutta ja turvallisuutta ajatellen siirtymävaihetta. Yhteiset periaatteet ovat ne, joille rakennetaan. Etsimme uusia väyliä työmarkkinoiden uudistamiselle yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja työmarkkinajärjestöjen kanssa. Ja osana vuotuisia kasvuraportteja ja työllisyysraportteja olemme tehneet lukuisia esityksiä näiden pohjalta pyrkien hyödyntämään sisäistä joustavuutta enemmän ja laajentaen tukia niille, joilla on suurempi riski päätyä työttömiksi. Sitä huolimatta nämä esitykset, kuten se, että nuorison käytettäisiin avoimia sopimuksia, ovat johtaneet hyvin erilaisiin reaktoihin ja osoittavat tarvetta syvällisemmälle keskustelulle. Esimerkiksi asian sidosryhmien konferensseissa, jossa puhutaan joustavuudesta, joka on suunniteltu pidettäväksi marraskuussa tänä vuonna 2012. Aion tehdä konkreettisia esityksiä, jotka perustuvat tämän konferenssin tuloksiin, samoin kuin tuloksiin arvioinneista, jotka tehdään joustoturvallisuuden ensimmäisestä vaiheesta jaksolta 2007 vuoteen 2010. Tässä vaiheessa on tietysti liian aikaista kommentoida tämän täsmällisestä sisällöstä. Sen lisäksi osana Youth on the Move nuorisoliikkeellä aloitetta aion esittää laatupuitetta, puitteita harjoittelijulle. Hyvänlaatuinen harjoittelu voi olla yksi porras nuorison uralla – ja johtaa siihen, että teoreettinen taito voidaan muuttaa taidoksi ja pätevyydeksi, jota tarvitaan työpaikoilla. Mutta meidän pitää kuitenkin välttää tilanteita, joissa harjoittelu voi olla väärinkäytettyä niin, että se korvaa pysyvän työpaikan. Tärkeää on saada aikaan parempi mahdollisuus osallistua korkean laatuiseen harjoitteluun. Nämä laatupuite vastaa parlamentin kysymystä vuodelta 2010 tietyssä päätösohjelmassa, jossa puhuttiin nuorison pääsyä työmarkkinoille ja että vahvistettaisiin harjoittelu- ja oppisopimuskoulutuksessa olevien asemaa liittyen mietintöön, jonka Rova Turunen laati. Arvoisat jäsenet, yksi päätavoite EUn sosiaalipolitiikassa on luoda enemmän paremman laatuisia työpaikkoja. Kuitenkaan tämä ei ole mahdollista, jos emme varmista, että Euroopan työntekijöillä on pääsy turvalliseen työympäristöön. Vuoden 2012 loppuun mennessä aion käynnistää uuden strategisen puitteen, joka koskee työturvallisuutta vuodesta 2013 vuoteen 2020. Nykyinen strategian puitteissa, joka kattaa jakson vuodesta 2007-2012. Tulen tekemään aloitteita kahdella erityisellä alueella, jolla on huomattava vaikutus ihmisten työturvallisuuteen. Ensinnäkin aion tehdä esityksen työhön liittyvistä tukirangan sairauksista tämän vuoden aikana. Olen tietoinen siitä, että on ollut ajatuksia siitä, että asiaa pitäisi käsitellä kansallisella tasolla ja uusi esitys saattaa lisätä hallinnollisia rasitteita. Kuitenkin haluaisin sanoa selvästi, että vaikka monet aloitteet, jotka eivät ole säädöllisiä, joita on tehty sekä EUn että jäsenvaltioiden tasolla viime vuosien aikana, edelleen on huomattavia ongelmia, joita ei voida unohtaa. Työhön liittyvät tukirakenneongelmat kattavat 67 prosenttia kaikista työhön liittyvistä ongelmista ja 6 prosenttia kaikista sairaslomista, e, sairauspoissaoloista EUn alueella. Kaikki ergonomiset riskitekijät, jotka ovat olemassa työssä, niihin täytyy tarttua, jotta voidaan e, saada aikaan selkeämpää, yksinkertaisempaa EUn säädöstöä, jota on helpompi panna toimeen, joka on lähemmän rasitteita aiheuttavaa ja tehokkaampaa. Toiseksi tehdä aloitteen, jolla pyritään suojelemaan työntekijöitä siitä, että he altistuvat ympäristössään eh, tupakan savulle työpaikalla. Tämä johtuu toisen tason eh, kuulemisesta työmarkkinaosapuolten kanssa, joka käynnistettiin tämän vuoden aikana. Nyt on käynnissä selvitys, joka tulee tukemaan tätä eh, työmarkkinajärjestöjen toista kuulemista. Työmarkkinajärjestöjen kuulemisen tuloksena komissio saattaa esittää lainsäädäntöaloitteen. Työmarkkinaosapuolet saattavat itse myöskin ryhtyä neuvotteluihin asiasta. Jos näin sattuu tapahtumaan ja neuvottelut ovat menestyksekkäitä, sopimus työmarkkinoiden osastojen osapuolten välillä pantaisiin voimaan neuvoston direktiivillä, joka perustuisi komission esitykseen. Haluaisin käyttää tilaisuutta myös ilmoittaakseni teille, että kaksi päivää sitten komissio hyväksyi esityksen, joka koskee sähkömagneettisia kenttiä. Tämä on asia, jota on seurattu läheisesti myös tässä valiokunnassa. Tämä lähtee liikkeelle paremman säätelyn periaatteesta, jossa pyritään huolehtimaan tietystä joustavuuden asteesta ja niin, että noitaan paremmin suhteellisuutta riskien arvioinnissa ja lääketieteellisessä seurannassa. On hyvin tärkeää, että saavutamme tasapainon yritysten tarpeiden osalta samana kuin huolehtien siitä, että otetaan huomioon työntekijöiden tilanne, jotka altistuvat eh, sähkömarkkinoille kentille. Toivomme, että tämä esitys voidaan hyväksyä neuvostossa ja parlamentissa ensi vuoden loppuun mennessä. Hyvät jäsenet, tänään on lähes 23-20 miljoonaa työtöntä Euroopan unionissa ja yli 113 miljoonaa ihmistä täällä olosuhteissa, joissa heillä on vaara syrjäytyä tai ajautua köyhyyteen, mikä on järkyttävä luku. Huolestuttavampaa on se, että lapset ovat suuremmassa vaarassa ajautua köyhyyteen kuin aikuiset. Joissakin jäsenvaltioissa useampi kuin yksi neljästä lapsesta kasvaa köyhyydessä. Tämän lisäksi tiedämme, että jotkut ovat heistä erityisesti riskissä, nimittäin he, jotka elävät yksinhuoltajaperheissä tai laitoksissa tai taloudessa, jossa vanhemmat ovat työttömiä tai jos heidän taustansa on maahanmuuttajatausta. tausta kun käynnistettiin eurooppalainen foorumi sosiaalista syrjäytymistä köyhyyttä vastaan, tämä käynnistelevä foorumi, aion esittää siellä esityksiä liittyen lasten köyhyyteen. Tarkoituksena on lisätä näkyvyyttä, muotoilla, saada selkeä muoto sille yksimielisesti, joka on syntynyt sadan aikaan periaatteita, eli sadan aikaan siis yhteisen eurooppalainen, äh, yhteinen eurooppalainen benchmark toiminnalle. Tarkoituksena on löytää yhteisiä periaatteita ja suuntaviivoja tehokkaalle toiminnalle kolmella alueella. Ensinnäkin tuetta, tukea perheille, esimerkiksi työmarkkina- ja tulotukien lisäksi. Toiseksi palvelut, lastenhuollon, koulutuksen, asumisen, sosiaalisten palveluiden alueilla. Ja kolmanneksi osallistuminen yhteiskuntaan. Totta kai lapset eivät suinkaan ole ainoa ryhmä, joihin köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen vaikuttaa. Nuoret, romanit, vanhemmat, maahanmuuttajat kohtaavat erityisiä vaikeuksia. Viime kuussa nähtiin tärkeä askel eteenpäin romanien integroinnissa, kun komissio teki esityksen eurooppalaista puitteista kansallisista romani integraatiostrategioista. Tämä on voimakas poliittinen viesti meidän taholtamme. Me emme hyväksy miljoonien romanien sosiaalista ja taloudellista syrjäytymistä. Selvää on, että jäsenvaltiot itse ovat pääasiassa vastuussa politiikkojen suunnittelusta ja toimeenpanosta romanien integraation alueella. Siitä huolimatta uskon vakaasti, että Euroopan tasolla on myös tärkeä rooli. Puite korostaa lisäarvoa, joka on koordinoidulla EU-tason toimilla. Se mahdollistaa sen, että voimme koota yhteen relevantit politiikat ja välineet, joilla voidaan ohjata kansallista romanipolitiikkaa – ja myöskin hyödyntää EUn varoja. Ministerineuvosto on jo pitänyt hyvänä eh, kattavaa lähestymistapaa, joka koskee romanien ongelmia, ja luotan siihen, että Euroopan parlamentti ja tämä valiokunta erityisesti antavat tukensa sille, että sanan aikaan todellinen muutos eh, paikan päällä. Arvoisat jäsenet, uudet taidot ja työpaikat agenda osoittaa sitä, että komissio pyrkii laajentamaan sosiaalista ulottuvuutta siinä, että pyritään siirtymään kohti vähähiilistä, resursseja tokossa käyttävää taloutta. Neuvosto, jäsenvaltiot ja sosiaali- ja työmarkkinajärjestö ovat ilmaisseet tämän toiveen. Vuonna 2011 käynnistyy julkinen keskustelu vastauksena sidosryhmien pyyntöön, että työntekijät ja työpaikat ovat pitkän tähtäyksen strategian keskipisteessä. Tarkoituksena on maksimoida työllisyyden potentiaali nimenomaan kestävän politiikan alueella. Tässä myös pohditaan sitä, miten työllisyyspolitiikka voi helpottaa siirtymistä alhaisen hiilen ja resursseja tehokasta käyttävään talouteen. Myöskin katsoin ottaen huomioon mahdollisia pullonkautoja johtaa työllisyyden Tässä pitää myöskin ottamaan sosiaalinen ulottuvuus, joka liittyy talouden siirtymään, sosiaalinen osallistuminen ja kuuluminen ja yhteiskuntien vihertäminen ovat asioita, jotka ovat esillä. Aion esittää tiedonannan vuonna 2012, joka, jossa hahmotellaan konkreettisia toimia näillä alueilla. Hyvät jäsenet, Eurooppa, niin kuin tiedätte, kohtaa suuren haasteen vuodesta 2012. Työikäinen väestö alkaa kutistua ja samaan aikaan yli 60-vuotiaiden yksilöiden lukumäärä lisääntyy noin kahdella miljoonalla vuosittain. Meidän täytyy selviytyä jatkuvasti ikääntyvästä väestöstä ja tämän vaikutuksesta julkisiin palveluihin ja rahoitukseen. Vuosi 2012 on tässä mielessä tärkeä. Ensinnäkin 2012 on jo määritelty aktiivisen ikääntymisen eurooppalaiseksi vuoseksi, vuodeksi. Kysymys on sopimuksesta parlamentin ja neuvoston välillä, ja nyt voimme sittenkin edetäkin kohti käytännön valmistelua. Toiseksi komissio aikoo käyttää tätä eurooppalaista vuotta tiedonannon julkaisemiseen, joka sisältää poliittisia viestejä ikääntymiseen liittyviin haasteisiin ja siihen, mitä mahdollisuuksia aktiivisella ikääntymisellä on työllisyyden ja yhteiskuntaan osallistumisen kannalta. Kolmanneksi komissio aikoo tarttua kysymykseen, joka liittyy lisäeläkeoikeuksien suojelemiseen niiden ihmisten tapauksessa, jotka vaihtavat työpaikkaa. Tarkoitus on päästä nykyisestä lukkiutuneesta tilanteesta neuvostossa niin, että voidaan saada aikaan edistystä poistettaessa esteet, jotka liittyvät lisäeläkkeisiin, jotka rajoittavat työntekijöiden liikkuvuutta. Hyvät jäsenet, tällä hetkellä olemme luonnostelemassa monivuotista rahoituspuitetta jaksolle 2013 eteenpäin. Tämä on viimeinen aihe, jonka en ottaa esille nyt tässä johdannossani. Minä haluaisin käyttää tilaisuutta ja korostaa asioita, joita pidän kriittisinä yhteydessä keskustelua, jota nyt käydään monivuotisista rahoituspuitteista. Uskottava ehdotus on sellainen, että se heijastelee haasteita, jotka EU ja sen kansalaiset ovat kohtaamassa – sen pitäisi myös tarjota ratkaisuja. Työttömyys on tärkein huolenaihe Euroopan kansalaiselle ja meidän pitää ryhtyä aktiivisemmiksi tässä asiassa. Lähtökohtana se merkitsee sitä, että pyritään täysin noudattamaan tavoitteita, jotka ovat EU 2020 strategiassa. Pitää investoida ihmisiin ja sitä pitää vahvistaa. Sosiaalinen investointi on ratkaisevan tärkeää tulevaa kilpailukykyä ajatellen. Silloin turvataan sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja myöskin Eurooppa 2020 strategian uskottavuus. Siksi uusi tiedonanto tullaan hyväksymään, joka, joka käsittelee taitoja ja kuuluu osallistuvuutta. Ja siinä tullaan kiinnittämään huomiota Euroopan sosiaalirahastoon ja sen suhteeseen, osuuteen kohesiopolitiikassa ja miten sitä pitää lisätä. Sosiaalirahastoon osoittaa muuttanut arvonsa toistuvasti. Se on tärkeä rahoituksen lähde se, sillä, että se voidaan, voi lisätä jäsenvaltioiden käyttämää rahoitusta, vahvistaa sitä ja se voi myöskin avata mahdollisuuksia työllisyyden ja sosiaalisten potentiaalien osalta. Maakohtaisessa suosituksessa, joka aiemmin, on, niistä on suora yhteys adekvaatteihin investointiin, jotka keskivät eh, inhimillisiä resursseja. Tässä pyritään käymään rakentavaa vuoropuhelua neuvoston ja parlamentin kanssa, ja olen halukas jatkamaan läheistä yhteistyötä tämän talon kanssa, ennen kaikkea työllisyys- ja valiokunnan kanssa. Ajattelen nimenomaan vuoden 2012 työohjelmamme suunnittelua ja myöskin siitä eteenpäin menevistä asioista. Kiitos tästä oikein kattavasta esittelystä. Valitettavasti joudun rajoittamaan kollegojen puheaikaa kahteen minuuttiin per henkilö. Esikas ja sitten Darden. Puheenjohtaja, kaksi minuuttia on aika vähän, mutta haluan kiittää komissionista, mutta haluaisin kuitenkin puhua asioista, jotka minua vähiten miellyttävät. Komission jäsen. Vuosi sitten me aloimme keskustella 2020 strategiasta. Te olette esittäneet asiakirjoja. Ja haluaisin sanoa, että työttömyys on asia, joka huolestuttaa meitä eniten, kuten komissio sen sanoi. Se on draama, joka on nähtävissä Euroopassa. Se on asia, joka huolestuttaa eniten parlamenttia, mutta jäsenvaltioiden suositusten lisäksi komissio kuitenkaan näytä olevan huolestuneen työllisyydestä, vaan kuitenkin talouden vakauttamisesta. He olette erehtyneet täysin niin ohjelmien puitteissa, jotka ovat lyhyitä ja jotka sisältävät leikkauksia, eivät palvele työllisyyden lisäämistä. Puhe työttömyydestä on puhdasta retoriikkaa. Jäsenvaltiot jotka ovat sellaisessa tilanteessa, jossa niillä on todellinen draama julkisen talouden osalta, saavat mahdottomia kalentereita täyttää. Ainoa he näyttää olevan se, että leikataan julkista kulutusta vähennetään ja kuitenkin pitää, sitten saman aikaan pitäisi lisäämään investointeja. Miten te huolittaa tästä? Te olette huolissanne talouden tasapainottamisesta. Taustalla on tekninen selvitys, joka osoittaa, joka katsoo, minkälainen poliittinen sosiaalinen pudotus Euroopassa on tapahtumassa, joka on totaalinen draama. Te teette politiikkaa, että tarvittaisiin enemmän sitoutunutta politiikkaa tällä alueella. Jäsenvaltioissa tehdään valtaisia ponnisteluja, joissa pyritään vähentämään sosiaalisia kustannuksia. Kuitenkin jäsenvaltion täytyisi kohdata sitä, että puretaan teollisuutta ja saman aikaan vähennetään julkisia palveluita. Sosiaalidemokraattien ryhmä on menettänyt kaiken illuusion, että täytyy tullakin tehdä enemmän tälle valtaisalle ongelmalle, joka huolestuttaa miljoonia, miljoonia eurooppalaisia. Elisabeth Lynn. Elisabeth Si, madame la Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen, keskityn komission suosituksiin. Johdantopuheenvuoronne oli hyvin mielenkiintoinen tiettyissä asiakohdissa ja se oli myös melko kattava, mutta kuten koordinaattorikin sanoi, niin tässä on asioita, jotka kyllä tuovat ajatuksia mieleen esimerkiksi suositus yleisellä tasolla tämän hallinnon puitteissa, niin on joskus vähän ristiriitaista EU 2020-strategian toteuttamisen näkökulmasta. Miten voidaan älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua edistää tällaisen talouden hallinnon puitteissa, jos talouden hallinnassa vain kiinnitetään huomiota investointeihin? budjettikohtia täytyy vahvistaa EU-tasolla ja jäsenvaltioissa. Ilman sitä en näe, miten voitaisiin toteuttaa omassa mietinnössä käsittelemäni foorumi jos ei sitä pidetä ensisijaisena tavoitteena. Jos ei budjetteja täydennetä sen osalta, niin sitä ei voida myöskään toteuttaa. jotkut sidosryhmät, esimerkiksi työmarkkinaosapuolet, eivät ole tulleet riittävästi hu- huomioiduksi. Joskus halutaan muuttaa palkkakysymyksiä esimerkiksi Belgiassa, niin kyseenalaistetaan työmarkkinaosapuolten osallistuminen siihen. Myös eläkekeskustelu on hyvin tärkeä. Keskustelut ovat olleet vaikeita ja mehän, meillä oli mietintö vihreästä kirjasta ja sen jälkeen päästiin eroon siihen, että eläke liitetään suoraan ikään ja elinajan odotteeseen. Mutta te ette ole huoman, huomioineet tätä elementtiä ja halusin todella tuoda esiin tämän ja haluaisinkin kuulla hetken päästä kommenttine tähän. Elisabeth Lin ja sitten Rovarotti. Paljon kiitoksia. Mitä tulee näihin maakohtaisiin suosituksiin, niin UK on osalta tilanne näyttää hyvältä, eh, ainakin näiden säästöjen osalta. Mutta jäsenvaltiolle olisi voitu antaa hiukan enemmän aikaa perehtyä näihin ennen kuin ne lyötiin lukkoon. Mutta mitä tulee tähän työohjelmaan ja sähkömagneettisiin kenttiin, on hienoa, että tämä asia tuli eilen esille ja olen tyytyväinen myöskin siihen, että tässä voidaan soveltaa näitä äh, äh, raja-arvoja, mutta tämä saattaa kuitenkin aiheuttaa ongelmia ja ehkä mä voisin tätä kommentoida. Ja mitä tulee näihin tykiraukakysymyksiin, totesitte, että tarkoituksena on yksinkertaista nykyistä lainsäädäntöä. Tiedän toki, että tässä on linkitetty parikin asiaa, mutta voitteko kertoa, että onko tarkoituksena lisätä tähän pakettiin vielä jotain muuta vai aiotteko keskittyä vain ainoastaan näihin kahteen voimassa olevaan lainsäädäntöön? Ja sitten tämä passiivinen tupakointi. Minun mielestäni tähän tulee puuttua EU-tasolla, mutta olisi mielenkiintoista kuulla, kuinka monet jäsenvaltiot ovat kansallista lainsäädäntöään muuttaneet tältä osin ja onko jäsenvaltioiden toiminnan välillä olemassa eroa, joten tästäkin olisi kiva kuulla teiltä vähän enemmän. Ja lopuksi vielä tähän aktiivisen ikääntymisen teema vuoteen. Te viittasitte muutamiin käytännön ehdotuksiin ja olisi hienoa, jos voitaisiin huomioida erityisesti ikäihmisten pitkäaikainen hoito, huomioida juuri heidän tarpeensa. Kiitoksia. Si, Madame Rapti, puis Madame Morin. Rova Rapti ja sitten Rova Morin. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που είστε εδώ σήμερα. Άκουσα με πάρα Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että komission jäsen on tullut tänään paikalle. Kuuntelin todella suurella mielenkiinnolla työohjelmaanne. Ja te olette täällä komission edustajana. Teillä on, sekä, teillä on molemmat kädenne mukana ja sen, minkä annatte toisella kädellä, niin otatte pois toisella. Työohjelma näyttää ihan hyvältä, mutta kun katson suosituksia, jotka, joita olette antaneet, antanut omalle maalleni, ja kun sitten mietin, mikä on todellisuutta, erityisesti tänään, siis nimenomaan tänään omassa maassani, niin tulee mieleen, että te olette määrittäneet määrittänyt tavoitteet, mutta ette anna meille välineitä, joilla voisimme tavoitteet saavuttaa. Puhutte rakenteellisista uudistuksista työmarkkinoilla muun muassa, ja no, tämä voidaan viedä toteuttaa tiettyyn pisteeseen asti. Hallitukset voivat ponnistella ja toimia jopa ideologisen vakaumuksensa vastaisesti. Tähän liittyy monia vaikeuksia. Lisäksi on muitakin, muitakin painostusta. Te puhutte 20 miljoonasta työttömästä, 113 miljoonasta eurooppalaisesta, jotka elävät köyhyysuhan alla. Oletteko ajatellut kreikkalaisia, espanjalaisia, portugalilaisia ja irlantilaisia kansalaisia, jotka liittyvät näiden miljoonien ihmisten joukkoon, jos komissio jatkaa tämän suuntaisia toimia? Hallitukset tekevät parhaansa ja teidän pitäisi näitä ponnisteluja arvioida. Ei ole riittävä, me tarvitsemme apua enemmän. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen siitä, että tulitte tänne tänään iltapäivällä. Sanoitte, että ensimmäinen tavoitteenne politiikassanne on köyhyyden torjunta, erityisesti nuorisoköyhyyden torjunta. Ja nyt melkein yksi viidestä nuoresta on työttömänä. Niin aiotteko jollain tavalla parantaa koulutuksen laatua? Minun mielestäni meidän pitäisi nyt toimia niin, että kaikista heikoimmassa asemassa oleville on enemmän henkilökohtaista tukea. Ei pidä katsoa koulutuksen laatua jäsenvaltion tasolla, vaan täytyy parantaa henkilökohtaista tukea näille nuorille, jotka eivät menesty nykyisissä koulutusjärjestelmissä. Toinen asia, jonka haluan erityisesti tuoda esiin, on se, että yhdistetään koulutus ja työelämä. Te puhuitte näistä pätevyyden parantamisesta, siihen liittyy hyvin paljon kunnollisia tavoitteita, mutta Euroopan Euroopan maissa täytyisi katsoa alakohtaisesti, mikä on mahdollisesti tulevaisuus. Eli täytyy katsoa paljon pidemmälle ja hyvin ennakoivasti tätä tulevaa tilannetta, jotta kehitysohjelmat työpaikkojen osalta ovat mahdollisimman hyviä. Loppullinen tavoitteemme täytyy pitää mielessä. Sitten vielä sosiaalirahastosta ja globalisaatiorahastosta. Me tarvitsemme kumpaakin näitä välinettä, jotta voimme torjua köyhää, jotta saamme heikoimmassa asemassa olevat, kaikista köyhimmät takaisin työelämään. Te puhuitte Euroopan sosiaalirahoista, ette puhuneet mitään globalisaation mukautusrahastosta. Olemme kuitenkin onnellisia iloisia siitä, että sähkömagneettisia kenttiä koskeva direktiivi on saatu nopeasti aikaiseksi. Työntekijät ja kansalaiset ja yritykset odottavat tätä yritystä. Myöskin terveydenhuoltoalalla sitä odotetaan. Teillä on hyvin paljon työtä tuolla alalla ja nyt täytyy toimia tehokkaasti ja nopeasti. Kiitos. Euh, Hyvä komission jäsen, tässä on ollut melko yksityiskohtaisia kysymyksiä ja ehdotankin, että vastaatte niihin nyt. E, kuitenkin mielellään nopeasti, koska emme voi pitää neuvostoa täällä liian kauan odottamassa. Sitten anna muille kollegoille vast- vielä puheenvuoron, mutta nyt nopeat ja tarkat vastaukset. Kiitos. Thank you much. I'm doing my best. Kiitos teen parhaani. Pyrin olemaan mahdollisimman nopea, mutta ongelmat todellakin ovat suuria. Mutta haluaisin korostaa yhtä tärkeää näkökantaa kriisissä. Sillä on tietysti järkyttävät vaikutukset työllisyyteen ja sosiaalisiin olosuhteisiin. Tosiasia, että Eurooppa on jakautuneempi kuin aiemmin, epätasaisempi kuin aiemmin. Tämä on yleinen kuvaus tilanteesta, joka on nähtävissä kaikissa maissa. Tosiasia on, että on aika monia maita, joissa jo nyt on kuitenkin huomattavaa parannusta. Siitä kuitenkaan ei tehdä otsikoita, että on, Saksassa on ennätyksellisen alhainen työttömyys, tai että Itävallassa ja Alankomaissa on selvitty kriisistä melko alhaisella nuorisotyöttömyydellä. Se, mitä tapahtuu Kreikassa tai Irlannissa, siitä syntyy tietysti helposti otsikoita. Näin asiat ovat, kielteiset asiat nousevat esille tiedotusvälineissä helpommin, nopeammin, on tietysti akuutti kriisi joissakin maissa ja on tietysti syytä keskustella siitä syvemmin. Kuitenkin on niin, että ei ole mitään yleistettyä tiukkuuspolitiikkaa. Kysymys on siitä, että perustavanlaatuiset heikkoudet, jotka ovat talous- ja rahaliitossa, ovat näkyvissä. On, nyt on olemassa tiettyjä maakohtaisia kriisejä, jotka edellyttävät maakohtaisia toimia. Kysymys ei kuitenkaan ole siitä, että yksi koko sopii kaikille ratkaisusta. Meidän täytyy olla tietoisia tästä. Mitä sitten tulee erityisesti Espanjaan? Meillä oli tänään tilaisuus tavata herran Gomez, asiasta vastaava ministeri, ja keskustella hänen kanssaan erinäistä kysymyksistä, jotka ovat tärkeitä Espanjassa. Espanjan osalta on tilanne mielenkiintoinen sikäli, että siellä on korkein työttömyys, korkein nuorisotyöttömyys. Mutta mitä tulee politiikkaan, meillä on pitkälti yksimielisyys siitä, mitä pitäisi tehdä. Ja tämä koskee myös sosiaalisen vuoropuhelun uudistamista. Hallitus on erityisen keskittynyt siihen – asianosaisten maiden hallituksissa ja komissiossa ei ole mitään aikomusta kiertää sosiaalista vuoropuhelua päinvastoin, mutta me haluamme kuitenkin nähdä sitä, että sosiaalista vuoropuhelua vahvistetaan, vakiinnutetaan. Se ei ole pelkästään sosiaalisen tasapainon väline, vaan se on myöskin valttikortti taloudelle. On kuitenkin tarvetta virtaviivaistaa sitä. Meidän täytyy löytää paikka sosiaaliselle vuoropuhelulle ja työehtosopimusneuvottelulle uudessa talouden hallinnossa. Miten rahoittaa sosiaalisen äh, kysymysten köyhyyden foorumit äh, ja siihen liittyvät kysymykset, miten näitä, tätä todetaan maakohtaisessa suosituksissa. Etenkään kaikilla mailla ei ole samoja, sama liikkumavaraa budjetissa, mutta yleinen toteamus on, että Euroopan sosiaalirahasto on ollut alikäytetty. Monissa maissa on joitakin äärimmäisiä tapauksia, joita emme ole ottaneet erityisemmin esille, esimerkiksi Romania. Niissä on suuria maita, suuria ongelmia, ja tämä ei johdu pelkästään siitä, etteikö varoja olisi tai että komissio olisi tiukka. Kysymys on siitä, että puuttuu kapasiteettia, puuttuu prioriteettien määrittelemistä näille menoille hallitusten taholta sosiaalirahaston varoja on pyritty käyttämään jopa teidän rakennukseen, mikä olen kategorisesti kieltänyt. Pyritään kaupankäyntiin. Ja nyt on kuitenkin tärkeää tässä yhteydessä saada aikaan toimia Kreikassa. Minun yksikköni tekee kovasti työtä selvittämiseksi, että löytää parempaa käyttöä sosiaalirahaston varoille – valitsevissa olosuhteissa, että voidaan auttaa niitä ryhmiä, jotka ovat menettäneet työnsä tai ovat kohtaamassa vaikeuksia siksi, että sosiaalipalvelujen osalta budjetti tiukkenee niin, että voidaan parantaa olosuhteita ja löytää tie selviytyä kriisistä. Globalisaatiorahasto on tietysti myös tärkeä. Se on kooltaan pienempi kuin sosiaalirahasto, mutta se on myös hyvin tärkeä tärkeä rahoitusväline ennen kaikkea ajatellen hätätilanteita, kun on kysymys laajan, laajamittaisista työpaikkojen menetyksistä. Teen parhaani sen turvaamiseksi, että saadaan paras mahdollinen toimintatilanne globalisaatiorahastolle seuraavissa rahoitusnäkymissä, mutta se ei ole helppoa. Tarvitsemme parlamenttia. Te tiedätte, että olen, mitä olen esittänyt globalisaatiorahaston osalta ja sen tulevaisuuden ajatelta se, mitä on esittänyt, noudattaa niitä linjoja, jotka oli parlamentin mietinnössä, joka koski globalisaatiorahastoa. Olemme koordinoineet kantamia ja luotan siihen, että seuraavalla kaudella voimme harjoittaa toimintaa, jossa pyrimme samaan aikaan paremmanlaatuista toimintaa EGFn osalta kuin aiemmin. Työturvallisuuskysymykset, työturvallisuusagenda – emme tekisi lainsäädäntöaloitetta, jos emme näkisi, että sille on lisäarvoa. Toistan, että se, että toistaa mitä on tehty kansallisella tasolla tai että siihen, mitä jo on olemassa, olemassa olevassa lainsäädännössä, ei ole riittävää, ei tietenkään. Mitä tulee tukiranka-kysymyksiin, on tärkeää, että varmistetaan lainsäädännön johdonmukaisuus Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla. Tämä on tärkeää. Mm, voi olla kuitenkin myös uusia elementtejä. Tupakan savu on myös tärkeä kysymys. Itse asiassa on totta, että jäsenvaltiossa tapahtuu edistystä. En pysty antamaan täsmällisiä lukuja nyt, mutta on totta, että enemmistö jäsenvaltioista on jo jossakin muodossa toteutunut lainsäädäntöä, jolla pyritään poistamaan tupakansavu työpaikalta. Saattaa olla niin, että tämä ei kuitenkaan ei täysin kata kaikkia työpaikkoja. On usein erityistilanteita, jotka liittyvät esimerkiksi ravitsemusalaan. Ja lainsäädännön tiukkuus vaihtelee, joten aion ryhtyä asiassa aloitteeseen. Sanoin asian siksi, että tämä on asia, josta pyrimme samaan aikaan edistyssä tulevalla kaudella, joten olisi perusteltua ensi vuonna mennä asiassa eteenpäin direktiivin suuntaan. Kiitos. Puheenvuoropyyntöjä on vielä paljon ja haluaisin, että kaikki saavat puheenvuoron, joten annan kaikille vain yhden minuutin. Schröter ja sitten Pupakis. Ja, damit werde ich mich sehr, sehr kurz... No siinä tapauksessa esitän asiani hyvin lyhyesti. Alkuun kuitenkin kiitokset komission jäsenelle tämän ohjelman esittelystä. Minua kiinnostaisi seuraava seikka. Se, mitä sanoitte näistä vihreistä työpaikoista, totesitte, että tarkoituksena on aloittaa keskustelu. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Aiotteko laatia tiedonannon tai vihreän kirjan tai ohjelman, joka on monivuotinen? Olisi mielenkiintoista tietää tästä hiukan enemmän. Ja minua jäi hiukan vaivaamaan se, että ette puhuneet mitään lähetettyjen työntekijöiden direktiivistä – mitä on komission puolella suunnitteilla. Tämän vuoden puolella oli tarkoituksena jotain esittää, niin kuin Barroso totesi, niin lainsäädäntökauden alussa oli tarkoituksena esittää jotain, mutta kukaan ei tiedä asiasta mitään sen kummempaa. Mutta tiedossa on, että nykyistä direktiiviä on muutettava, jotta saamme aikaiseksi näitä muutoksia, joita tuomioistuinten oikeuskäytännön mukaan on tarpeen, joten mitä suosituksia on tulossa? Kiitos. On aivan selvää, että Kreikan talouden tervehdyttämismenetelmät eivät ole vielä onnistuneet ja tavoitteet ovat vielä kaukana, olipa sitten kyse työttömyydestä tai talousarvion alijäämästä tai sosiaaliturvasta ja sen alijäämistä. On aivan selvää, että täytyy saada maa vakautettua, mutta toimenpiteet koskettavat erityisesti heikommassa asemassa olevia ja näin ollen talouselämä ajautuu umpikujaan, koska reaktiot ovat hyvin intensiivisiä ja näin menee joka päivä ja ihmiset lähte- liikehtivät päivittäin. Näiden suositusten puitteissa pitäisi ehkä tarkistaa joitakin pelastussuunnitelman näkökohtia, jotta voidaan ottaa huomioon ponnistelut, joita on toteututtava tilanteen tas- taka- tasapainottavaksi sosiaalisesti. Berlin ja Witt. Thank you. Thank you, Commissioner. Um... Kiitoksia. Talouskriisi on kestänyt jo kolmisen vuotta, jopa pidempäänkin, ja Tietenkin jäsenvaltioissa vaikutukset ovat erilaiset, niin kuin sanoitte. Täällä nyt ei puhuttu mitään siitä, että onko jotain hyvinkin uutisia olemassa. Mutta erityisesti nuorisotyöttömyys koskettaa kaikkia jäsenvaltioita yhtä lailla. Mutta eiköhän meidän pitäisi analysoida jäsenvaltion toimia ja katsoa, että toimivatko ne todellakin – ja tähän liittyen haluaisin kertoa jotain omasta maastani, yhdistyneestä kuningaskunnasta. Meillä on todellisia taloudellisia ongelmia ja haasteita, mutta kyllä me yritämme panostaa tähän työttömyyskysymykseen. Ja on havaittavissa selkäinen selkeä trendi viimeiseltä 12 kuukaudelta, joten ehkä meidän tulisi oppia tästä muissa maissa, joissa on ollut vastaavanlaiset taloudelliset ongelmat. Mutta mitä eroavaisuuksia on olemassa? Me tarvitsemme tietenkin avoimuutta ja joustavuutta, ja meillä on ollut myöskin erittäin suuret työttömän luvut. Työmarkkinoita on muutettu ankaralla kädellä, ja tästäpä syystä ehkäpä tilanne poikkeaa muiden maiden tilanteesta ja näin pääsekin kysymykseen, joka liittyy työaikakysymyksiin. Komissiohan on esittämässä oman ehdotuksensa tähän liittyen. Oletteko sitä mieltä, että tässä vaiheessa ei tulisi... Pyydän anteeksi, mutta on pakko keskeyttää. Wit, herra Witt. Niin, voisitteko kertoa tästä yritysten vastuusta joka on tullut myöskin mainittua ja mitä tulee kysymyksiin, jotka liittyvät lähinnä UK. -hon. Onko olemassa esimerkkejä muista maista, joista voisi olla hyötyä meidän maassamme? Tehän sanoitte, että me tarvitsemme lisää lastenhoitopaikkoja mutta meillä trendi on hiukan toisenlainen, niin mitä olette tästä mieltä, ja tiedän, että muuallakin vastavalaisia ongelmia on olemassa, erityisesti nuorten työllistämiseksi. Miten heidät saataisiin nopeammin työmarkkinoille, joten mikä teidän mielestänne on oikea ratkaisu siihen, sillä uskon, että tämä ongelma koskettaa monia maita EU-ssa. Kiitoksia arvoisa komissaari. On hienoa, että teillä on kunnianhimoinen ohjelma, mutta niin kuin sanoitte, me tarvitsemme kunnollisia ohjelmia, joilla voidaan vastata näihin haasteisiin ja ongelmiin. Ja tehän viittasitte itsekin näihin haasteisiin, 23 miljoonaa työtöntä, ja sanoitte, että tämä on aivan kauhistuttava tilanne, niin kuin kaikki monet muutkin asiasta ovat mieltä. Erityisesti, niin kuin sanoitte, joissakin maissa on todellisia säästöohjelmia käytössä, toisissa taas ei, mutta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kulutus tyrehtyy ja se johtaa työpaikkojen menettämiseen. Kyllähän monia työllisyyttä edistäviä ohjelmia on käytössä, viittasitte Saksan ja Itävallan menestystarinoihin. Ne pitävät paikansa, mutta ette sanoneet, että sieltä löytyy ylijäämää. Mutta joissakin maissa on kyse todellista alijäämätilanteista ja se aiheuttaa suuria ongelmia. Ja minusta tuntuu, että komissio tuijuttaa vain ainoastaan näitä vajeita, mutta ei ylijäämäpuolia. Ja se ehkä johtaa näihin ongelmia ja olen tyytyväinen tähän ohjelmaan, mutta mielestäni nyt ei paneuduta niihin ongelmiin, jotka koskettavat kaikkia EU-maita. Rova Bauer ja sitten herra Koferaati. Kiitos puheenjohtaja sen kaksi lyhyttä kysymystä. Näinä päivinä olen saanut kuulla, että äitiyslomaan koskeva direktiivi on jäädytetty neuvostoon. Eikö voitaisiin tätä asiaa ottaa uudestaan esille työturvallisuusmääräysten puitteissa? ja esittää tätä kautta uudestaan tätä direktiiviä. Toinen kysymykseni liittyy siihen, että köyhiä on yli 100 miljoonaa. Jos vuosikymmenen loppuun mennessä lukumäärä vähenee 20 miljoonalla, heitä on silti enemmän kuin vuosikymmenen alussa. Eikö pitäisi määrittää uudelleen tavoitteita? Miten tässä tapahtuu kehitystä? Kiitos Sergio Ferrati. Ja sitten Di Vietro. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen, todella suurella mielenkiinnolla luin komission suositukset eri jäsenvaltioille. Tässä on tietty punainen linja, punainen lanka – Minun kiinnosti suuresti tietenkin se, mitä omasta maastani sanottiin. Omassa maassani on suuria ongelmia, kuten epävarmat työolot, ja komissiokin on huomannut sen, että työmarkkinoilla on suurta eriytymistä ja joustavuutta tarvitaan. Se on järkevä ajatus, ehkä teidän mielestänne, mutta minun mielestäni ei. Ja toinen kysymys komissio antaa suosituksia siitä, miten pitäisi muuttaa työehtosopimusneuvotteluita niin, että suosittaisiin työpaikoilla tehtäviä sopimuksia kansallisten työehtosopimusten sijasta. Minun mielestäni tämäkin on komissiolta väärä toimintalinja. Kiitos. Ja sitten Gutierrez Pietro ja Kinga Köns. Muchas gracias. Kiitos. Nyt on termi, joka on muodissa, jos sanotaan, että ollaan väsyneitä uudistuksiin, niin se on termi, joka on noussut esille sillä, että on pyritty lisäämään äh, sitä, miten kiinnittää huomiota velkaan. Se, mitä komissio on tehnyt, on se, että pyritään, on tällainen väsymys, joka koskee niitä eri suosituksia, joita pitää tekemään eri jäsenvaltioilla, koska sanotaan, että on poliittisia prioriteetteja, jotka liittyvät tiukkaan politiikkaan ja kasvuun, ja käytetään kuitenkin samoja reseptejä eh, tähän tiukkaan politiikkaan, mutta käytetään kuitenkin eh, samaan aikaan on ongelman niiden suosituksia, jotka liittyvät siihen, mitä pyritään kehittämään, eh, saada lisää kasvua, samaan puhutaan sitä, että pitäisi saada uudistuksia työmarkkinoilla. Työ kuitenkin kaikki tähtää nyt talouden kasvua ja samalla aikaan kuitenkin mm, tämä huolestuttaa, minun huolestuttaa suuresti ne suositukset, joita on tehty, siis konkreettisesti minun maani osalta, ja se, että puhutaan sosiaalisista maksusta, jossa puhutaan siitä, että, että turva, sos, turvallisuusverkko, joka oli me saaneet aikaan viime vuosien kymppinä, sitä pyritään heikentämään, ja kuitenkin samalla aikaan todetaan, että täytyy pyrkiä tekemään työtä eh, sosiaalimaksujen osalta, mutta samaan aikaan kuitenkaan eh, eläkeläisillä on riittävästi niitä, jotka maksavat näitä maksuja. Tämä liittyy näihin suositukseen. Kiitos. Tämä on kova tämä elämä. Eh, on totta, että äänestykset kesti aamulla kauemmin kuin mitä oli tarkoitettu ja tämä on todella turhauttavaa ja olen jaan tämän turhautumisen kanssanne ja Itsekin olisin kiinnostunut omaa maastani koskevista arvioinneista ja muita maita koskevista. Kinga Konsen viimeinen. For this, uh, discussion. aikaa vähän tähän keskusteluun. Minäkin näin nämä viestit, jotka liittyvät puitestrategiaan ja työohjelmaan ja toisaalta sitten kuitenkin, kun lukee näitä maakohtaisia suosituksia, jotka komissio on tehnyt – syntyy sellainen vaikutelma, että Eurooppa muutaman vuoden kuluttua on hyvin erilainen kuin Eurooppa, joka oli äskettäin huomattavasti vähemmän sosiaalinen Eurooppa. Minun kysymykseni olisi, tiedän, että aikaa riitä tähän, miten te näette näiden asioiden olevan yhteydessä toisiinsa? Miten te näette tulevan Euroopan, joka perustuu näihin maakohtaisiin suosituksiin? Monsieur le commissaire, est-ce que je peux vous donner cinq minutes? Komission jäsen, antaisin teille nyt viisi minuuttia, jos sopii. Kiitos. Meidän täytyy pyrkiä tapaamaan mahdollisimman pikaisesti, jotta voimme jatkaa tätä keskustelua mahdollisimman monien kanssa. Olen käynyt tietysti pienempiäkin, kesk ryhmässä keskusteluja. Niin, Eurooppa tulee olemaan erilainen. Se on ilmiselvää, mutta välttäisin sitä, että Euroopan kriisi osalta puhuttaisiin jonkinlaista tilanteesta ennen kriisiä jonkinlaisena ihanne aikakautena. Silloin oli e, vaurauden aika, jolloin pyrittiin vähentämään eriarvoisuutta, pyrittiin vähentämään köyhyyttä. Joissakin maissa oli tällaisia kunnianhimoisia tavoitteita ja siellä tehtiin hyvää politiikkaa. Hyvin e, tehokasta politiikkaa esimerkiksi lasten köyhyyttä vastaan integraation hyväksi ja toimintaleikkaukset, joita nyt on, ovat esillä, eivät tule viemään pohjaa pois tällaiselta politiikalta tai niiden tuloksilta. Kriisi kuitenkin muuttaa Euroopan unionia, mutta meidän on varmistettava, että ei pelkästään kriisi, vaan myös me itse Euroopan toimielimet, jotka ottavat johdon ja muuttavat taloutta ja yhteiskuntaa ja tekevät siitä kilpailukykyisemmän taloudellisesti katsottuna ja myöskin samaan aikaan parantavat kohesiota ja sosiaalista, ajatellen myöskin sosiaalista ulottuvuutta. Jos me vähennämme 20 miljoonalla köyhdessä olevia, äh, saamme jonkinlaisen tuloksen, jotta päästäisiin tavo- päättään tavoitteeseen. Se on ollut hyvin vaikeaa. Jos katsotaan sitä, että mikä on kunnianhimoista ja samaan aikaan kuitenkin realistista Euroopan tasolla, ajatellen, että kaikki jäsenvaltiot olivat mukana, tavoite oli ole ollut, ei ole ollut helppo. Avain on se, että pyritään varmistamaan, että suuntaus muuttuu. Se, että nyt olemme menossa kohti enemmän eriarvoisuutta, on asia, meillä on ollut jopa nyt tällaisena vaurauden aikoina tietämättömyyttä niistä, jotka ovat olleet yhteiskunnan pohjalla. Nyt täytyy saada aikaan tehokasta politiikkaa ja tuloksien täytyy olla mitattavissa olevia, ei pelkästään ajatellen EU 2020, vaan myöskin puolivälin tilannetta. Puolivälin tarkastelu tulee olemaan tilaisuus kohentaa kunnianhimoisia tavoitteita. Meillä on nyt luvut jäsenvaltioista työllisyyden osalta, köyhyyden osalta, eivätkä ne vastaa sitä, mistä sovittiin viime vuonna EUn tasolla voin sanoa, että meidän täytyy ylläpitää kunnianhimoista toimintaa ja pyrkiä työskentelemään sellaisen tavoitteen puolesta, että pyritään korottamaan näitä tavoitteita puolivälin tarkistuksessa. Sitten työaika ja lähetetyt työntekijät, heitä koskevat määräykset. Tulemme puuttumaan asiaan tämän vuoden aikana, kuten ilmoitimme. Sisämarkkina Uh, take the initiative and uh, I'm sure you know that at the end of this... Markkina-asiakirjassa Single Market Act esimme asian esille ja näin osa tulemme puuttumana. Se on lähetettyjen työntekijöiden asemaan ja tulemme myöskin katsomaan konferenssia, ja, joka tulee ja tulemme sen jälkeen tekemään luontoksia, jotka liittyvät Monti kaksi eh, lainsäädäntöä, joka liittyy sosiaalisiin oikeuksiin, joka tullaan esittämään tämän vuoden aikana, Puolan puheenjohtajakauden aikana. Työaika, niin kuin varmaan tiedätte, on nyt asia, joka on eh, työmarkkinaosapuolten puolella sekä työnantajat, yritykset eh, ja työntekijät ovat ilmaiset halunsa neuvotella. Nyt he puhuvat edelleenkin vaikutusalasta, ennen kuin he lopulta vahvistavat komissiolle asian kirjallisesti, sitä mitään tarvitaan. Siis vahvistaa, että he käyvät neuvotteluja työaikadirektiivistä. Olen iloinen, jos he toimivat näin. Olen iloinen, jos ovat rakentavia ja pyrkivät saman aikaan tuloksia niin pitkään palloon, kun pallo on heidän kenttäpuolellaan. En kommentoi asiaa Vihreät työpaikat. Me olemme valmistelemassa asiasta vihreää kirjaa. Ehkä se on kaikkein sopivin muoto tässä yhteydessä, nimenomaan vihreille työpaikoille. Mutta se on myöskin hyvä muoto pyytää reaktioita, koska me luotamme maailman työjärjestön ilon määritelmään muiden organisaatioiden panoksiin näissä asioissa, mutta meidän täytyy kuitenkin äh, saada aikaan eurooppalaisia kommentteja ja sisällyttää erilaisia malleja. Tämä on hyvin tärkeää toisaalta niin, että siihen, että voidaan hienosääntää työllisyyspolitiikkaa, mutta samaan aikaan myöskin saada sykäyksiä rakennerahastoihin ja sosiaalirahastoihin, koska on monia ongelmia, joita täytyy löytää tukea, jotka liittyvät muutoksiin, kun siirrytään alhaisen hiilen ja resurssitehokkaaseen talouteen. Kreikka. Meidän pitää olla reiluja. Meidän pitää antaa tunnustusta hallitukselle, koska se sai mahdottoman taloudellisen tilanteen hoitaakseen. Se on pannut toimeen valtaisan määrän tiukkoja toimia ja uudistuksia, jotka eivät ole olleet suosittuja, mutta hallitus on tehnyt sen, mitä se piti parhaana omasta mielestään Kreikan tilanteen vakauttamiselle, ja jotta Kreikka voisi pysyä euroalueen jäsenenä. Tämä prosessi ei kuitenkaan ole mikään automaattinen polku. Kun Kreikan ohjelmaa koottiin, ei ollut Irlannin kriisiä, ei ollut Portugalin kriisiä. Parametrit ovat muuttuneet huomattavasti ja siksi minusta on tärkeää, että kaikki relevantit osapuolet, mukaan luettuna komissio, kollegani Olli Rehn, samoin myöskin euroalue, maat, Euroopan keskuspankki ennen kaikkea ja maailman valuuttarahasto jo tarkastelevat asiaa uudelta kannalta. Ja mitä tulee komissioon, meidän täytyy olla valmiita jatkokehitykselle ajatellen eh, talous- ja rahaliiton eh, arkkitehtuuria. Meidän pitää pystyä samaan aikaan uusi strategia, joka, puuttuva strategia, joka johtaa elpymiseen, jälleenrakennukseen Kreikan taloudessa, joka myöskin saisi aikaan luottamusta. Tämä liittyy siihen, että tulee voimakas poliittinen hallinto, mutta uskon, että hallitus pystyy saman aikaan tuloksia. Eräät muut asiat, saa tämän asian kanssa työskentelemme muiden komissioiden kanssa, muun muassa Barnien kanssa – meidän täytyy varmistaa, että työllisyys- ja sosiaalipuolelta CSRään saadaan voimakasta panosta. Kysymys ei ole pelkästään eurooppalaista asiasta, vastaan kysymys on kysymyksestä, jolla on voimakas kansainvälinen ulottuvuus. Se on hyvin tärkeä tekijä yritysmaailmassa Euroopan ulkopuolella. Kysymys on pelkästään Euroopasta, joka muuttuu kriisin vuoksi, vaan myöskin muu maailma joutuu tilanteeseen, jossa pitää muuttaa toimintansa sosiaalisten standardien osalta. Tosiaan sitä ulottuvuutta globaalistumista ollaan sitoutumassa kohentamaan ja Tämä liittyy myöskin G20-agendaan, joka liittyy globaalistumiseen, koska 20-niin voi tässä vaiheessa tarttua enää kovin moniin asioihin. Vaje ja ylijäämä, olemme ottaneet askelia eteenpäin, uskoakseni, niin olekseni rehellinen. Ensimmäiset askeleet on otettu, se, että tunnustetaan, että on tarvetta käsitellä rakenteellista epätasapainoa Euroopan talouksissa eri tavoin kuin aiemmin. Voitte ottaa minua osoittamaan, että seuraavan syklin aikana voimakkaammin painotetaan kasvuja, kasvuja investointeja, mikä on se, mitä tarvitaan, jos aloitetaan tällainen kampanja. Jos aloitetaan kampanja ajoissa, niin substanssi heijastelee paremmin tarvetta saada aikaan taloudellista kasvua. Kiitos oikein paljon. Tiedän, että tämä maratoni on pitkä ja hankala, mutta meidän täytyy nyt päättää tämä kokous. Pyydän anteeksi niiltä kollegoilta, jotka eivät voineet esittää kysymyksiä tai eivät saaneet vastauksia kysymyksiinsä. Tämä on hyvin tärkeä asia. Nyt olemme saaneet tämän kokouksen päätökseen ja jatkamme kokousta toinen heinäkuuta, 11. heinäkuuta, 11. heinäkuuta. Kiitos.